public hearing on IFRS 9 and financial... Voimme <clears throat> aloittaa kokouksen. Kuten tiedätte, kyse on ö, uudesta rahoitusvälineestä, jonka tulisi korvata ö, kansainvälinen tilinpäätöstandardi 1, eli IAS 1. Se tulisi voimaan vuonna 2018. Se tietysti edellyttää erilaista lainsäädäntöprosessia. Meillä on ollut jo EFRAG, eli <clears throat> valvonta neuvontaan liittyvä. Ja meillä on pysyvä jäsenten tiimi, joka valvoo tätä asiaa ja seuraa tätä asiaa. He ovat järjestäneet jo kolme kokousta, jossa ovat keskustelleet uudesta kansainvälisestä tilinpäätöstandardeista komission ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ja nyt meillä on täällä tänään neljä tärkeää asiantuntijaa, joita haluan kiittää siitä, että olette täällä. Yksi on Washingtonissa, esiintyy meille verkon kautta Andreas Bakrov. Hän on EFRAGin lautakunnan jäsen. Sitten meillä on Nikolas Veron, Bruegel ja Peterson instituutista Andreas Haaker. Hän on Deutscher Genossenschaft und Reifensverbandista, osa, siis pankista. Ja sitten meillä on Mike Ashley, joka on EFRAG Tegin varapuheenjohtaja ja rahoitusvälinetyöryhmän puheenjohtaja. Joten haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette täällä Tulemme keskustelemaan monista tärkeistä kysymyksistä. Emme ainoastaan keskity kes, keskustelemaan yleisesti IAS 9, äh, vaan keskitymme myös vakuutusasioihin ja IFRS 4 yhteensopimattomuuteen ja muistakin asioista, jotka ovat keskusteluttaneet viime päivinä. Keskustelemme näistä neuvottelutiimimme ja asiantuntijoidemme kanssa. Ja nyt aloitamme sitten asiantuntijoiden parissa. Teillä on kaikilla ö, viisi minuuttia. Vakro saa puheenvuoron ensimmäiseksi. Ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen voidessani puhua teille. IFRS 9 tuli, esitin 2014, kun oli laajasti kuultu sidosryhmiä kuuden vuoden ajan kuusi vuotta tuntuu pitkältä, kun kuitenkin etsittiin nopeaa vastausta kriisitilanteeseen. Kuitenkin rahoitusvälineet ovat vaikeita kohteita. Tuotteet, markkinat jatkuvasti muuttuvat, sääntelyvalvonta tukeutuu enemmän tilinpitoon ja riskihallinnointi on myös muuttunut huomattavasti. Siis IFRS 9, vastaako se näihin haasteisiin ja onko se parannus verrattuna IAS 39 vastaukseni tähän on kyllä. Suuri enemmistö yrityksistä, jotka kertoivat IFRS, ovat yrityksiä, kuten tuottajat, valmistajat, palveluntarjoajat. Nämä yksiköt ovat, käyttävät rahoitusvälineitä, mutta toisin kuin rahoituslaitokset, heidän välineensä yleensä ovat perinteisiä, ei-strukturoituja tuotteita, kuten ö, myynti, saamiset, maksettavat, pankkilainat. Jotkut yritykset voivat olla mukana derivatiiveissa, jotka varmistavat rahoitusasemansa goes little, little bit slower. Voisitko puhua hiukan hitaammin? Muuten tulkeilla saattaa olla pulmia. Apologies. Pyydän tätä anteeksi. Jotkut yritykset voivat olla mukana derivatiiveissa, että varmistavat rahoitusasemansa ja suojautuvat ulkois, ulkoisia riskejä vastaan. Näissä yrityksissä IFR, I, IFRS 9 toimista parantaa tilinpitoa, kun näin voidaan paremmin sovittaa riskihallinta näiden käytäntöjen kir- kirjanpitoon. Näin voidaan myötä vaikuttaa avoimuuteen myönteisellä tavalla. Kaikilla muilla alueilla poikkeustapauksissa yritykset todennäköisesti jatkossakin pystyvät raportoimaan rahoitusvälineistään tunnetulla tavalla ja pitävät häiriöt minimissään. Nyt sitten rahoituslaitoksista, erityisesti pankeista, on kaksi avainaluetta IFRS 9 muutos muuttaa pankkien tilanteen. Molemmat vastaavat suoraan huoliin, joita esitettiin rahoituskriisin aikana. Ensinnäkin uudet vaatimukset luokitella rahoitusvälineitä, joita pidetään bisnesmallin ja kassavirran piirteiden mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että yritykset eivät enää pysty vastaamaan ei-perinteistä rahoitusvälineistä kustannukselle ja peittämään tätä riskejä, joka näihin välineisiin saattaa riittyä. Pankit, jotka ovat olleet mukana riskialtteissa välineissä, jotka käyttävät suurta velkavipua, joutuvat nyt kertomaan näistä äh, ja käyvästä arvosta ja siksi kaikki muutos ja riskit tulee näkyviin ja näin avoimuus paranee. Voitaisiin väittää, onko IASP löytänyt oikean tasapainon strukturoituneiden ja muiden välinen välillä, mutta uskon, että lähestymistapa on tässä järkevä. Toiseksi IFRS 9 on sieltä täysin uuden arvonantamismallin, jonka tarkoituksena on oikeasti käsitellä too little too late huolia. Samalla säilytetään kuvaus pankin toiminnasta ajan aikana. Tämä niin sanottu odotettu äh, tappio on suurin se muutos verrattuna IAS 39 ja tässä otetaan huomioon asiakkaiden luottokelpoisuuden heikkeneminen. Ainoa asiakas joko suoritumaksusta tai ei, mutta ei kuitenkaan kuvattu, mikä tilanne voi olla näiden kahden pisteen välillä, jos ei ollut jotakin todista siitä, että joku oli mennyt ehkä pieleen. IFRS 9 muuttaa tämän. Se muuttaa luottoluokitusta, eh, luottokelpoisuutta heti, kun muutokset tulevat huomattavit ja ne voidaan mitata verrattuna alkuperäiseen tilaan asiakkaan kohdalla. Tämä on huomattava parannus ja sitten saa myös laajaa tukea pankkisääntelijöiltä ja vakuutussääntelijöiltä. Nyt sitten vielä vakuutusteollisuudesta lyhyesti. Vaikka monet argumentit on tehty pankkeista, ne koskevat myös vakuuttajia. Vakuutuslaitoksella kuitenkin tärkeä ero on olemassa. Vakuutusyritykset pääasiassa niillä on vakuutus vastuuta eikä rahoituksen vastuuta. Niitä säädellään eri standardeilla IFRS 4, jota ollaan nyt myös muuttamassa, mutta sitä ei ole vielä viety loppuun, joten vaikutus on erilainen kuin yhdeksän kohdalla. IASV on ymmärtänyt tämän asian ja aikoo tehdä ehdotuksen tarkoituksena lieventää vaikutuksia, joita syntyy erilaisista voimatulopäivistä. Toivon, että Eurooppa voi käyttää painoarvoa keskustelussa ja IASB löytää kansallisen ratkaisun, mutta jos ei, sitten tämä voidaan hoitaa siinä kohtaa, kun IFRS on hyväksytty Euroopassa vielä lopuksi. Kun etsitään oikea tilinpitostandardia, se on vähän sama kuin etsisi graalin mallia, todennäköisesti koskaan ei löydetä sellaista. Meidän täytyy toimia asteittain ja siksi mielestäni kansalliset tilinpäätöstandardit 9 on hyvä seuraava vaihe. Tämä pitäisi hyväksyä nopeasti, jotta Eurooppa pysyy linjassa muun maailman kanssa. Kiitoksia, että kuuntelitte näitä huomioita ja mielelläni vastaan myöhemmin kysymyksiinne. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Nikolas Verran Washingtonista. Kuuluuko? Kyllä, kuuluu. Niin, kiitoksia kovasti siitä, että pääsin osallistumaan tähän kuulemiseen ja kiitoksia erityisesti siitä, että Euroopan parlamentti suostui toteuttamaan tällaisen videokonferenssin. Valitettavasti en itse päässyt paikan päälle. Niin, minun huomioni ovat pitkälle samankaltaisia kuin edellisen puhujan teknisestä puolesta. Ja sitten puhuisin vielä laajemmasta kontekstista ja hallinnoinnista. Sehän on varmasti tärkeää myös ekonvaliokunnalle. Kun ajatellaan tämän standardin omia ansioita, ja viittaan omaan kirjoitukseni, niin e, IFRS kannattaa kyllä toteuttaa – Siinä vastataan e, G20-kokouksen, siis Lontoon kokouksen pyyntöön <clears throat> uudistaa asioita teknisesti vakaalla tavalla. Lautakunta on kritisoitu siitä, että se on erilainen kuin FESP, se on erilainen kuin FSP, sen näkemykset ovat erilaiset kuin FSPn, mutta asiantuntijoiden näkemysten mukaan IASBn, eli tämä meidän lautakuntamme näkemys on aivan yhtä hyvä kuin USA-laisen FASBn. Olisi hyvä, jos standardit lähenisivät toisiaan. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole yhteneviä, nämä kaksi asiaa. Tämä on, FASBn näkemys on oikeastaan USAn heiniä, mutta sen ei pidä antaa estää IFRSn käsittelemistä ja kehittämistä eteenpäin. Investointiammattilaiset UKssa ovat perustaneet työryhmän, jossa he ovat keskustelleet tai esittäneet erilaisia juridisia argumentteja IFRstä. Minun mielestäni heidän kantansa eivät perustu IFRS 9 sisältöön, eikä se vastaa myöskään e Euroopan investointi- tai sijoittajayhteisön näkemyksiä. Eli sen jälkeen, kun IFRS e 9 vahvistetaan ja otetaan käyttöön, niin kannattaa kuulla pikemminkin sellaisia organisaatioita kuin esimerkiksi erilaiset investointiyhtiöt UKossa. Aiempi edellinen puhuja jo viittasi vakuutusalaan. Vakuutusalan huolenaiheet ansaitsevat tietysti huomiomme mutta no sanotaan nyt näin, että ne, niiden pitäisikin ja todennäköisesti ISPn sihteeristö tulee näitä asioita käsittelemään. Ja kun puhutaan IFRS 9 vaikutusta vakuuttajiin, niin luultavasti IASB tulee käsittelemään tätä asiaa aikanaan. Se ei välttämättä ole niin hankala kuin tietyt vakuuttajat, vakuutusyritykset ovat väittäneet. Sitten haluaisin vielä lisätä muutaman sanan tähän yleisempään kontekstiin ja viittaan kirjoittamani versioon. Haluaisin todeta, että Euroopan unionilla on aika paljon vaakalaudalla. On tärkeää, että se jatkaa IFRS globaalina hankkeena. En oikeastaan, ei oikeastaan tule mieleen muuta sellaista hanketta, jonka parissa EU olisi ollut menestyksekkäämmin johtoasemassa. EU: EU-han jo kymmenen vuotta sitten hyväksyi ensimmäisen IFRS-version ja se on levittänyt sitä globaalisti. Se on ollut merkittävä menestystarina globaalisti eh, globaalien sääntöjen laatimisessa. Tällä tavalla olemme saaneet yhteisiä sääntöjä, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin kannalta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että EUn tulisi purematta niellä kaikkea sitä, mitä IASP ehdottaa, mutta on hyvä, että EU on ollut johtavassa asemassa, ja se on kyllä johtanut siihen, että IFRS on ollut menestyksekäs. No, paljon perusteltuja epäilyksiä tietysti on esitetty IFRSn hallinnoinnin osalta. Kun ajatellaan IFRSn hallinnointia, niin kyllä sitä, siitä keskustellaan sekä IASPssä että FASPssäkin. Tämä on tietysti vielä ihan kokeellisella tasolla vielä tai asteella. Se ei ole vielä täydellinen ja kyllä sitä täytyy parannella monellakin tavalla. Sitä voidaan parannella ja asiasta keskustellaan, mutta minä itse olen sitä mieltä, että kun puhutaan hallinnoinnista, niin tämä keskustelu täytyy pitää erillään varsinaisista yksittäisistä standardeista. Muuten standardit saattavat kompromettoitua, mikä on pahasta myös EUlle. Standardien asettaminen asettaminen on EUn asia ja se on tärkeää, jotta saadaan aikaan tilanne, jossa IFRS otetaan käyttöön. On toki otettava huomioon myös kansalliset arvopaperiviranomaiset ja ESMAn rooli. Euroopan Parlamentin rooli on tietenkin valvontarooli. Euroopan parlamentti on se taho, joka voi sanoa EIFRSlle ja silloin kun nimenomaan EUn etua täytyy ajaa. Minä itse olen sitä mieltä, että tämä parlamentin rooli on järkevä, koska jokin vuosi sitten olin sitä mieltä, että parlamentin oli hyvä torjua IFRS 8, koska se ei ollut EUn, Euroopan etujen mukaista, joten en minä tässä IASPtä erityisesti puolusta, mutta kun ajatellaan IFRS 9, niin kyllä tässä aika selvältä vaikuttaa se, että EUn edut tulevat suojatuiksi riittävästi ja EU-komissio toimii oikein, e, kun se menee eteenpäin, e, ellei Euroopan parlamentilla e, ole erityistä tarvetta käyttää veto-oikeutta. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on sitten Andreas Haager, olkaa hyvä. Ja, ich bedanke mich für die Kiitän äh, mahdollisuudesta puhua täällä tänään ja tässä tilanteessa haluaisin puhua hieman Saksan ammattiyhdistysliikkeiden taustalta ja ihan yleiseltäkin tasolta. Me edustamme äh, DGF äh, v e, e, edustaa miljoonia ihmisiä ja meillä on yli tuhat äh, pientä pankkia. Useimmat eivät ole IASn käyttäjiä ja nimenomaan eivät halua sitä käyttää. Joten sen vuoksi minulla on hieman erilainen näkemys tästä IASstä kuin Saksan standardien asettajilla. Eikä minua hämmästytäkään, että IFRS 9 kohdalla olisi löydetty pyhä graalin malja. IFRS 9 on tärkeä standardi talousteollisuudelle ja finanssiteollisuudelle. Tämä koskee kaikkia. Ja sitten jos miettii oikeudellisia taustoja ja IFRSn ää, mahdollisia riskejä, tässä on suuri vaara ja suurin uhka on nimenomaan markkina-arvon taseessa. IFRS 9 minun mielestäni ei ole mitään parannusta aikaisempiin IAS 39. Tässä on ollut, se on liian lyhyt, äh, lyhyen aikavälin ohjelma. Ja sen vuoksi minua ei hämmästytä lainkaan, että jotkut vakuutusrahastot ovat esittäneet varauksia. IFRS 9 tulee korvata IAS 39 täysin, mutta kysymys kuuluukin nyt, mitä uudistuksia ja parannuksia tässä on? Millä tavalla tämä vaikuttaa finanssisektorin äh, riskialttiuteen? Eikä tämä ole sen lisäksi edes oikein toteutettavissa? Ensinnäkin äh, tässä on äh, kysymys äh, hyvästä kirjanpitotavasta ja käsittelenkin sitä ensin. Tämä arvo ei aina ole pelkästään markkina-arvo, vaan jos on tiettyjä epäilyksiä, niin tämä on ihan tällainen malliarvio, eikä se perustu markkinoiden reaalitilanteeseen. tilanteeseen mutta kuitenkin lainopillisesti lähdetään siitä ja otetaan informaatio markkinoilta ja informoidaan markkinoilla siitä, mitä taseeseen kirjataan teholli, tehokkuuden kannalta tämä on markkinoille todella heikko ja se myös vahvistaa riskejä. Ongelma on se, että aina kun äh, markkinoilla menee paremmin, niin nämä fair values äh, vaikuttavat taseisiin esimerkiksi äh, tavallisten hankintakustannusten kirjanpitotapaan. Eli kun tehdään voittoja, realisoidaan voittoja ja sitä kautta sitten saa taas tavallaan se vaikuttaa siihen, että nämä arvot nousevat korkeen. IFRS 9 ei millään muotoa ole tätä parantanut eikä se minua hämmästytä, koska oikeastaan pitäisi miettiä, mitä tässä taustalla on. tässä on useimmiten yksityiset tekijät ja laskemassa tätä ja sitten nämä tulokset kansainvälistetään, mikä sinällään kuulostaa ihan hyvältä, ja sitten tämä keskitetään. Eli tämä tarkoittaa se, että kun puhutaan tällaisesta markkinaratkaisusta tai markkinoiden tasapainosta, kuten minä näistä asiakirjoista luin, niin ei tämä siihen liity oikeastaan mitenkään. Nämä kannustimet ja IFRS yhdessä eivät antaneet odottaakaan oikeastaan mitään muuta kuin se, mitä IFRS 9 nyt mukanaan toi. IFRS 9 tarvittaisiin yhteinen kanta ja pohja. Ja konvergenssi yksistään maailmanlaajuisesti käytettynä ei tuo minkäännäköistä parannusta, koska jos säädökset ovat huonoja, niin se tuo rahoitusjärjestelmille, finanssijärjestelmille ihan systemaattisen riskin, koska tässä on mahdollisuus väärin laskelmiin. Ja tätä taustaa vasten IFRSn käyttöä ei millään muotoa saisi laajentaa. Tästä puuttuu myös demokraattinen valvonta. Ainoa arviointi tulee asiantuntijoilta, joilla ei oikeastaan ole minkään näköistä yhteyttä tavallaan ihmisiin. Ja sitten he esittelevät koko tämän kokonaispaketin. Eli loppujen lopuksi EU sanoo, että me otamme tämän kokonaispaketin, taikka sitten me emme hyväksy sitä. Mutta ei tämä nyt näin tarvitsisi olla koska periaatteessa voidaan hyvä, perua tai hylätä yksi standardi ja käyttää jotain muita osioita. Oikeusperusta löytyy IFS-asetuksesta, koska tämä Counted Cash Flow-malli on tässä käytössä ja sen vuoksi sen, se rikkoo EUn nykyistä asetusta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Mike Ashley saa puheenvuoron. Thank you for the opportunity to address you today. Kiitoksia tilaisuudesta puhua kaksi pari asiaa, jotka ottaisin esille. Ensinnäkin IFRS 9, miksi pitäisi tukea, ja toiseksi muutamia väärinkäsityksiä, joita on syntynyt ehdotetusta mallin alentamismallista ja käyvän arvon käytöstä. Miksi tätä pitäisi sitten tukea, tätä IFRS 9? Se on parannus, mitä tulee äh, tilinpitoon kolmella tavalla perustava muutos arvonnousmallissa verrattuna odotetun tappion malliin vastaa tähän too little too late arvostelun siitä puuttuu kuitenkin vahva teoreettinen pohja, erityisesti kun tunnustetaan tiedyt tappiot ykköspäivästä lähtien, joka on kohtuullinen kompromissi, kun ajatellaan käytännön seikkoja. Toiseksi tunnustetaan mitataan, kun mitataan rahoitusvälineitä, se perustuu enemmän periaatteisiin eikä niin kannalta vaan pelkästään relevanttia tietoa. Kolmanneksi yleinen suojauslaskenta sopii paremmin yritysten toimintatapoihin, kun taas makrosuojauslaskentamallia ei ole vielä kehitetty ja Euroopan osuus on tässä pysynyt ennallaan. On arvioitu, että se vaikuttaa myönteisesti rahoitus, rahoitusalan vakauteen. EKP e on tätä mieltä EBA ja samoin G20. Se on myös myönteistä, kun ajatellaan investointien suojaamista. On vahva konsensus, joka puoltaa sitä, että hyväksyttäisiin tämä ei jopa Evlev valmistelee kaikkia sektoreita, pyytää tukemaan tätä välittömästi. Vakuutusalalla on tietysti huolia, mutta ne eivät kutsu, koske IFRS 9, vaan vaan miten tämä voimaantuloaika sopii yhteen niiden toiminnan kanssa. Tämä on siirtymävaihetta ja tätäkin asiaa ollaan käsittelemässä ja korjaamassa. Kaiken kaikkiaan IFRS 9 voidaan odottaa palvelevan perustavoitteita, joita IAS-asetuksella on. Halutaan suurta laatua, avoimuutta, verrattavuutta, joka on välttämätön, kun halutaan tukea markkinoiden tehokkuutta Toiseksi, niin kuin sanoin, haluan käsitellä muutamia väärinkäsityksiä, erityisesti niitä, jotka liittyvät VASBn arvonnusmalliin ja miten IFRS 9 malli sopii tähän. Olen kuullut, että jotkut pitävät parempana USA-mallia, koska se varautuu jo alusta elinikäisesti äh, menetyksiin, menetykseen. Sen kuulostaa houkutelta, kukaan ei halusi tällaista, jos voidaan varautua odotettuihin tappioihin. Kuitenkaan nämä eivät ole mitään menetyksiä tappioita. Tämä on pelkkä aritmeettinen tulos joka liittyy esimerkiksi kassavietoon, C. se sovereign debt using Greek government kun käytetään tällaista laskentatoimia, se voisi vääristää taloudellista toimintaa, erityisesti kun kyse on kuluttajista tai pk-yrityksistä, se vaikuttaa vähemmän USAssa, koska siellä lainananto erityisesti kuluttajamarkkinoilla, asuntolainoihin, autolainoihin ja niin edelleen, niitä eivät pankit rahoita, vaan pääomamarkkinat. Olen kuullut huolia myös siitä, että IFRS 9 arvonnusmalli riippuu erittäin subjektiivista arvioinnista. Kun määritellään tätä odotettua mm, tappiota, salaa ja tukea, siinä kerätään paljon tietoa, siksi tämä on luonteeltaan subjektiivista tietoa. Kuitenkin Basel-komitean komitean ponnisteluilla pystytään heikentämään näitä vaikutuksia käytännössä, erityisesti pankkisektorille, johon tämä erityisesti koskee. Tämän lisäksi yhdeksässä on avoimuus- tai raportointivaatimukset. Näin voidaan ymmärtää, miten standardeja on täytäntöönpantu ja näin saadaan aikaan tarvittavaa avoimuutta, jos luoton tuottelun heikentynyt. Lopuksi vielä on huolia siitä, missä määrin käypäinvalioon perustuva laskentoimi toimii välttämättä käypää arvoa ei tässäkään käytä enempää kuin IAS 39. Myönnetään pitkälti, että tämä ei sovi kaikkiin rahoitusvälineisiin. Käyvällä arvolla on oma roolinsa, mutta mihin tämä linja vedetään? kun mittausvaatimukset IFRS 9 aiheuttavat muutoksia molempiin suuntiin ja heijastelevat paremmin käypää arvoja ja ottaa huomioon taloudelliset piirteet, jotka liittyvät välineisiin ja sen riskeihin ja minkälaista, minkälaisissa toimissa käytetään lainanannossa, myynnissä, sen jälkeen kun IFRS 13 on hyväksytty, on paremmin ymmärretty käyvän arvon mittaamistekniikat ja sen avoimuusvaatimukset. Kiitoksia ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you to all speakers. No niin, ja nyt voimme käydä keskustelua. Kuten kuulitte, niin näkemykset eivät ole aivan yksimielisiä, mutta ihan selkeitä kommentteja ja näkemyksiä täällä kuultiin. Olisi hyvä, jos kuulisin vielä erityisempiä, yksityiskohtaisempia näkemyksiä eräisiin seikkoihin. Ai niin, minun täytyy vielä kys pyytää Veronia ö, sammuttamaan mikrofoni, koska muussa tapauksessa tulee häiriötä. Kiitoksia. Ensimmäinen ö, puheenvuoro. Meillä on siis ö, viisi minuuttia per henkilö. Stoihan, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kysyä, tai pyytää teitä vastaamaan herra Giegoldin ja Kamalin kysymyksiin, joita minä tuen. Eli he halusivat tietää näkemyksenne tästä äh, talousvakausneuvostosta, äh, koska kaikki tärkeät järjestöt, kuten Euroopan keskuspankki ja Euroopan valvovat äh, viranomaiset. Ja meistä tai minusta on tärkeää, kuten kollegat ehdottivat, että me saisimme teidän näkö, näkemyksenne tästä finanssivakavaraisuusneuvostosta. Tämä on minusta kuitenkin hyvä askel eteenpäin verrattuna 39. Olen kiitollinen siitä, että suurin osa asiantuntijoista on samaa mieltä. Kaikkein keskustelluin aihe on kuitenkin, koskee kuitenkin eroja USAn mallin välillä, jossa on, joka sallii pankkijärjestelmän rekisteröidä menetykset äh, koko rahoitusvälineelle tai tappiot ja se tapa, mitä IFRS 9 ehdotettiin ensimmäisessä askeleessa ensimmäiseksi 18 kuukaudeksi, mikäli tilanne äh, pahenee, niin toisessa vaiheessa pankit luonnollisesti voivat kirjata tappiota koko tämän välineen eliniäksi. Ja minun kysymykseni onkin, miten tärkeä tämä ero on todellisuudessa? Koska IFRS 9 antaa pankeille mahdollisuuden kirjata tappiot, mikäli tilanne on heikentynyt paljon – Miten todellinen tämä ero on? Tämä on kysymykseni luonnollisesti kaikilta asiantuntijoilta. Who would like to answer? Kiitoksia. Kuka haluaisi vastata? Yes, please, Mr. Ashley. Ashley, olkaa hyvä. As try... Niin, minä voisin aloittaa. Yritin jo ilmaista, että eroa on ja erot liittyvät Euroopan ja USAn eh, bisneskäytäntöihin eh, ja kirjanpitokäytäntöihin. USAssa on paljon lainaustoimintaa. Se ei tapahdu pankkijärjestelmän eh, puitteissa, vaan pääomamarkkinoiden puitteissa. Siellä käytetään tätä reilun arvon mallia. Olisi aika vakava uhka, ja sanoin jo aiemminkin, että näitä olisi mm, väärin luonnehtia tappioiksi. Ne eivät ole tappioita eräässä yli, akateemisessa asiakirjassa puhuttiin, puhuttiin ikään kuin kirjanpitoa tuotteista tai tällaisista keinotikoisista mm, kirjanpitotuotteista. Jos kirjanpito toteutetaan jollain tavalla ja sitten verrataan sitä flow kassavirtaan toisella tasalla, niin aritmeettinen tulos on se, että saadaan jokin summa, mutta se ei ole tappiota. Vaikka vaikka äh, säädettäisiin 12 kuukauden äh, arvioiduista tappioista, niin se vaikuttaisi lainaustoimintaan, koska äh, pankit eivät haluaisi laajentaa lainausta niin paljon kuin haluaisivat, koska heidän, niiden pitäisi kirjata tappiot heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Tämä on mielestäni aika hyvä kompromissi niihin huolenaiheisiin, jotka ilmaisimme ensimmäisestä mallista. Tässähän yritetään saada aikaan tasapainoa nettotulon ja tappioiden välillä. Eli tämä on kompromissi. Eli kaiken kaikkiaan tämä toimisi, mutta saattaa käydä niin, että että taloudellinen toiminta saattaisi nujertua. No, joku voisi väittää, että on hyvä, että pankit eivät lainaisi niin hanakasti, mutta jos mennään USAhan, noudatetaan sen mallia, niin siinä kyllä saattaisi käydä niin, että tukahdutettaisiin taloudellista toimintaa, erityisesti niiden toimijoiden taholta, kannalta, joilla on suurempi riski, siis pienet yritykset ja kuluttajat. Ja USAssahan pidetään elinikää, se käsitetään eri tavalla. Jos katsotaan USAn kirjallisuutta, niin siellä ajatellaan kolmesta viiteen vuoden perspektiivillä. Ja kun ajatellaan ylipäänsä USAn historiaa näissä asioissa, niin se, se juurtuu siihen niihin varovaisuussääntöihin, jotka on, ovat kompromissin tulosta, joka tehtiin parisenkymmentä vuotta sitten. Keskuspankki oli sitä mieltä, että tarvitaan riittävän hyvä varaus pankkiin. Ja FASP e eli tämän kompromissin kanssa. Kiitoksia sitten Peres, olkaa hyvä. Pari, pari kysymystä. Me, siis minuuttia. Yritetään viimeinen puheenvuoro osoittaa, missä määrin näissä asioissa lähestymistapa Euroopassa, kun käytän i- verrattuna USA. Niin tämä ero on tämä iso ongelma. Luin huolella kaikki nämä tutkimukset YK yksi on tehty ympäristöasianvalikunnan puolesta, enkä ymmärrä kyllä miksi. Täällä ei sanota mitään, miksi pitäisi ehkä hylätä IFRS 9 ehkä. Tota, jotkut tuntevat nostalgiaa ja puhuvat edelleenkin tästä käypästä arvosta, vaikka pitäisi puhua ehkä markkina-arvosta. Ja sitten, että on kahdenlaista IAS, IAS että me halusimme kuitenkin tämän I RSF 9, koska halusimme ratkaista yhden kysymyksen. Se, että sovelletaan jatkuvasti markkina-arvoa, se olisi astanut taloutemme eh, riskin alttiiksi. Sitten ymmärsin, että tässä tehtiin ehdotus, jonka mukaisesti joko pitää odottaa, että IASP eh, koskee myös vakuutusalaa ja silloin voidaan kohdella samalla tavalla näitä kahta eri tahoa. En ole koskaan nähnyt, että vakuutusala vaatisi samanlaista kohtelua, mitä tulee muihin sääntelykysymyksiin, mutta ehkä tämän oma alansa. Mikä riski tässä syntyy sitten pankkisektorilla? Voitaisiin lykätä sitä, että hyväksytään IF, lykätään IFRS 9 hyväksyntää, kun odotetaan tätä vakuutusalaa mukaan. Sitten toinen kysymykseni tavoitteista, joita me seuraamme. Nehän liittyvät rahoitusmarkkinoiden vakauteen tietenkin erityisesti, mitä tulee pääoma markkinaunionin pyrkimykseen. Miten tämä voisi ehkä myönteisesti vaikuttaa tämä IFRS 9 tähän kysymykseen? Nämä kaksi kysymystä niin on pikemminkin niille, jotka puoltavat IFRS 9, mutta jokainen kyllä voi tähän silti vastata. Nyt näen, että Barkov on valmis vastaamaan ehkä myös veron. Um, I would like to, uh, to... Niin, minä voisin vastata ensimmäiseen kahdesta kysymyksestä. Eli tulisiko IFRS vielä pidätellä ennen kuin vakuutusongelma on ratkaistu? No tuskin kukaan tätä puolta, minä en ainakaan. Ja kaikki muutkin, jotka ovat täällä puhuneet, ovat sanoneet, että älkää lykätkö IFRS, sitä tarvitaan pian. Nyt jo on jo mennyt liian pitkä aika, joten meidän täytyy 2018 asettaa takarajaksi. Kysymys kuitenkin kuuluu, että sovelletaanko tätä vuotta tai päivämäärää myös vakuutussektoriin. Ja kysymys kuuluu, onko järkeä soveltaa yhtä taseen osaa nyt ja toista vasta myöhemmin. Jos sovelletaan integroitua hallinnointia, niin silloin molemmat asiat tulisi toteuttaa samanaikaisesti. Ja tällä hetkellä pohditaan, sitä voitaisiinko sallia optionaalinen lykkääminen. Se olisi siis optionaalinen, ei pakollinen ja se olisi optionaalinen, vapaaehtoinen ainoastaan tietyille entiteeteille, kun enemmistön tulisi noudattaa standardia niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia ja veroon. Teillä on minuutti. Yeah, uh, very quickly I agree with what... Lyhyesti olen samaa mieltä siitä, mitä äsken sanottiin nopeasta hyväksymisestä. Vakuutusala on todella sektorikohtainen. IFRS 9 soveltuu kaikkiin sektoreihin, siksi vakuutuskysymyksen ei pitäisi estää sen hyväksyntää eikä pitää tätä hanketta ponttivankina. Sitä pitää käsitellä erityisen sektorina, mutta niinhän IFRS on tarkoituskin, sen ei pitäisi eh, estää IFRS 9 hyväksymisprosessista. Sitten toinen kysymys, joka on vähän niin kuin EU vastaan USA-kysymys, kun tämä tutkimus, tehti, tämä tutkimus tekee selväksi, ja olen samaa päätelmistä, että varsinainen vaikutus, jota syntyy eroista IFRS 9 ja USA-lain valinnoista, ei ole vielä tässä vaiheessa selkeä. Se näkyy vain sitten käytännön kautta jatkossa, eikä tätä todellakaan pitäisi katsoa kilpailuedun tai haitan linssin takia äh, läpi me emme vieläkään tiedä on syytä miksi usa on päättänyt eri tavalla toimia mutta mitä tulee laajempaan keskusteluun lähentymistä USA ja IFRS järjestelmän välillä, niin olisi varsin outoa, että EU tuntisi, että se joutuu sitomaan itsensä USAn päätöksiin. EUn pitäisi hyväksyä IFRS sen ansioihin perustuen eikä tuntea, että sitä rajoittaa mitenkään liikaa se, mitä USA tapahtuu. Next speaker, Mr. Kiitoksia sitten Kamal. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kaikille esiintyjille, että tulitte tän, tänne tänään. Yritän nopeasti puhua, esittää pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän 12 kuukauden oletettuun tappiomalliin. Miksi 12 kuukautta? Mikä on perusta tälle 12 kuukaudelle? Koska edelleenhän tarkastellaan aika pitkää mallia, ja Ashley yritti esittää kompromisseja. No me kaikki kyllä olemme, me, meidän kompromissit ovat tuttuja täällä, haluamme ihanteellisen mallin, mutta oletteko te tarkastelleet muita malleja, sellaisia malleja, jotka eivät perustuisi tähän ensimmäisen päivän ää, tappiomalliin, vaan johonkin maksimaaliseen tai suurempaan mm, tappiomalliin, joka ei lähtisi, alkaisi heti ensimmäisestä päivästä. Toinen kysymys liittyy oikeastaan omiin huoliini. IASBn entisen, entisen jäsenen puheisiin liittyvät nämä huolen, huolenaiheeni. Hän esitti puheen Walesissa ja puhe oli netissäkin luettavissa ja minäkin kiinnitin huomiota muutamiin seikkoihin. Siellä sanottiin muun muassa, että että hän suhtautui aika tiukasti lakiin ja siihen, miten kirjanpito ammattikunnassa on jo pitkään, pitkän aikaa toimittu. Mutta siinä vaiheessa, kun yksityiskohtaiset kirjanpitolait, eurooppalaiset sellaiset, otetaan käyttöön UK, niin monet turvautuvat keinoihin, Ähm, kiertää tätä lakia. Ja tämä on johtanut tavallaan laittomuuksiin pk-yritysten äh, joukossa. Ja tämä liittyy siis IFRS 12 esimerkiksi. Ja tällaisia kommentteja esitti siis äh, kokenut IASPn äh, jäsen. Meille täytyy nyt antaa jonkin verran uskoa siihen, että säännöt ovat reiluja ja niitä noudatetaan. Miten me voimme parlamentissa luottaa siihen, että ne, jotka suosittavat IFRS 9 käyttöönottoa, niin puhuvat totta. Kiitoksia. Haluaisiko joku vastata? Thank you. I could, I could certainly take the, the, the first one. Voin vastata tähän ensimmäiseen, koska en ole mikään oikeudellinen asiantuntija, mutta miksi 12 kuukautta? IFRS 9 sanoo, että tässä huomioidaan kaikki oikeudenmukaisella tai sen oikealla arvolla, niin silloin tässä on kysymys tästä odotetusta Äh, odotetusta tappioista koko elinaikana. Eli tässä on tavallaan, kuten kollega sanoi, päällekkäisyyttä, koska tässä on tämä lisä 12 kuukautta, joka tulee tähän päälle. Miksi 12? Miksi ei 24 tai 42 tai jokin muu luku? Äh, syy tähän oli se, että haluttiin pitää kiinni integriteetistä äh, pankin taseesta vuoden aikana, kun samanaikaisesti siinä huomioitiin odotetut tappiot tälle kyseenomaiselle ajanjaksolle. Joten tämä liittyy asiakkaan mahdolliseen, mahdollisiin tappioihin ja se haluttiin suhteuttaa siihen, mitä voitiin odottaa kyseisenä vuotena. Eli tämä nyt on ehkä paras selitys tälle, miksi 12 kuukautta. Haluaisin myös sanoa, että ei ole sama asia kuin tuntematon tappio, koska tässä katsotaan, onko olemassa jonkinnäköinen laukaisin tässä 12 kuukauden aikana, ja jos se löytyy, niin silloin katsotaan koko tämä kausi loppuun asti. Eli kaikki nämä mahdolliset tappiot, jotka liittyvät tähän tilanteeseen, jonka olet huomannut tulevana 12 kuukautena? I, I niin, ha, Aker, haluatteko te puheenvuoron? Also das Argument, ähm, dass natürlich das Tämä argumentti tästä luottoriskeistä ja siitä, että se on hinnoiteltu koron mukaan, se kuuluu tai se koskee vain sitä kyseistä ajankohtaa. Kuluvina vuosina sitten tämä muuttuu tämän velallisen tilanne niin, että alkuperäinen äh, todellinen korko jää, mutta voi olla, että siinä, siihen liittyy vielä tiettyjä riskejä. Ja sen vuoksi tässä arvon vähentämismallissa pitäisi miettiä muita asioita enemmän kuin tätä 12 kuukautta. Pitäisi enemminkin miettiä sitä, koska vihdoinkin päästään siihen tilanteeseen, että äh, että se vaikuttaa tähän lainaan. Tämä äh, IAS 39 on toiminut indikaattorina, luottona ja sitten se kirjataan poistoihin. Ihan samalla tavalla kuin IF, IAS 39, mikä on uutta IFRS 9, äh, ovat nämä ensimmäiset kaksi vaihetta. Ja tässä pitäisi katsoa näitä ongelmia. Ensinnäkin, missä vaiheessa siirrytään ensimmäisestä vaiheesta toiseen vaiheeseen. Siinä nimittäin äh, se tapahtuu silloin, kun äh, kriisitilanne heikkenee. Se kuulostaa ensin hyvältä, mutta jos tätä miettii hieman tarkemmin, niin silloinhan siinä oikeastaan jätetään huomioimatta se, mikä oli se äh, riski jo alun perinkin, koska tämä heikentyminenhän voi lähteä siitä, että on kysymys erittäin hyvästä luotosta ja sitten se laskee hyvään. Mutta mitä sitten, jos lähden hieman huonommasta ja sitten se ei olekaan merkittävää? Eli välillä pitäisi miettiä, voisiko tämän, onko tämä yhteys kausaalinen vai pitäisikö tämä ratkaista tiettyjen periaatteiden pohjalta niin, että olisi tietynlainen velvoitus mukana, äh, niin kutsut, tarkistetaan niin kutsuttu pääomakelpoisuus niin, että jokainen ää, äh, krediitti on, ää, äh, arvioidaan erikseen ja se, mitä minä tässä aikaisemminkin jo sanoin. Eli ajatella, tässä nykyään ajatellaan hyvin tällä tavalla kauppahenkisesti ja siinä pitäisi ajatella enemmän äm, kattavammin ja huomioida myös se arvonlasku ja kirjata se. Pienet, pienet pankit ovat toimineet näin ainakin aikaisemmin. Eli pitäisi miettää, halutaanko tällainen kausaalisuus ylläpi, yllä, ylipäätään sää, säilyttää ja millä tavalla sitten tässä orientoidutaan tulevaisuuteen ja millä tavalla valvotaan, että asiakas kykenee arvioimaan tämän välineen käyttökelpoisuutta ja minkälaisia poistoja siinä voidaan tehdä. Ja että huomioidaan, aina kun puhutaan kokonaisiästä ja, ja kassavirrasta, niin se kuulostaa ihan hyvältä. Mutta en nyt ole mikään tilastoihminen, mutta tilastoistahan se pitäisi näkyä, mitä kirjataan ja, ja, ja mitä ei ja mikä näiden kirjausten osuus on. Eli äh, se arvo, jolle ei ole mitään vakuuksia. Ja, äh, luot, ja siinä vaiheessa tämä luottotilanne on jo kolmannessa vaiheessa. Äh, Cora, please. Cora, ole hyvä. Thank you, Mr. Chair. Um, I would like to start also... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin myös kiittää puhujia, että tulivat tänne kertomaan kannoistaan. Kolme teistä suhtaudutte varsin myönteisesti asiaan. Te puhutte huomattavista parannuksista, siitä, että kannattaa tukea teknisesti vahvalla pohjalla, kohtuullinen järkevä kompromissi. Tällaista sanastoa kuulostaa varsin hyvältä. Olen samaa mieltä tähän mennessä teidän kanssanne tästä, mutta herra Barkov aloitti sillä, että että miksi tämä muutos tehtiin IAS 39.9. Tässä reagoitiin vakavaan kriisiin. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, onko tämä tarpeeksi vahva vastaus. Jotkut puhuvat ensimmäistä askelmasta, onko tämä se, vai tarvitaanko vielä muita askelmia tulevina vuosina. Ja sitten toinen kysymykseni. Ainahan keskustellaan periaate ja perusteista toimintatavasta ja sääntöihin perustuvasta toiminnasta, missä nyt olemme, koska yleensä kriisin jälkeen myös poliitikot haluavat pitää kiinni tiukemmin säännöistä, silloin kaikki on ikään kuin turvallista. Mitä olette tästä mieltä? Ja sitten viimeinen kysymykseni koskee vakuutusalaa myös. Paljon kysymyksiä tästä on jo tehty, mutta jos ajattelen tässä rahoitusmarkkinoiden vakautta. Vakuutusyritykset, joilla on yritysmalleja, jotka ovat rankan paineen alla tällä hetkellä, joten vastakkainen kysymys, jonka kollega Verestassa kysyi, onko vastuullista toimintaa, että sallimme niin niille myöhäisemmän voimaantulopäivämäärän, eikä meidän, meidän pitäisi olla tässä hiukan aktiivisempia asiassa. Minkälainen vaara tässä syntyy rahoitusmarkkinoiden vakaudella, erityisesti ajattelen vakuutusalaa? Kiitos. Ää... Kiitoksia. Nikolas Veron, oliko teillä jotain erityistä sanottavaa tehän, tai pysty ensin puheenvuoron? In response to Mr. Niin, vastauksena Kamalin kysymykseen. Aha, selvä. Mutta kyllä te saatte vastata myös juuri kuultuun kysymykseen. Mutta jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron vielä ensin, niin Ashleykö? Um, my, my personal view is that I... Itse olen sitä mieltä, että tämä kyllä riittää. Minusta ei ole vahvaa näyttöä tai ei ole ollenkaan näyttöä väittää, että kirjanpidolla on ollut suurtakaan, tai tilin, kirjanpidolla on ollut suurtakaan roolia kriisissä, rahoituskriisissä. Mutta mielestäni kaikki perustuu vielä periaatteisiin, ehkä erilaisiin periaatteisiin, mutta silti, ja jos meillä olisi kahdet säännöt, niin meidän pitäisi aika kielikeskellä suuta vakuuttaa Baselin valiokuntaa tai komiteaa joka tekee erittäin hyvää työtä, mm, siitä, että saadaanko johdonmukaisuutta niin paljolla sääntömäärällä, että ne tavallaan jo tekevät hallaa. Ja olen yhtä mieltä teidän kanssanne monestakin asiasta, mutta en usko, että vakuutusalan ongelmia ratkaistaan ja avoimuusongelmia voidaan ratkaista IFRS 9. Tarvitaan myös vakuutusalalle standardeja. Olen Andreasin kanssa siis yhtä mieltä siitä, että jos varat otetaan taseesta pois ilman, että vastattavien puolelle tehdään yhtään mitään, siinä ei ole järkeä. Ja vaikka tehtäisinkin, niin ne paineet, joita vakuutusteollisuudella tai alalla tällä hetkellä on, eivät ehkä lievenisi. Kiitoksia. Sitten Fabio De Masi. <clears throat> Haluaisin väittää vastaan herra Ashlille siitä, että arviointimenettelyllä ei olisi mitään markkinataloudellisia vaikutuksia. Mehän voimme nähdä, että monissa luottojärjestelmissä, joissa luotonanto vaikuttaa tai se on sidottu näihin vakuuksiin ja me olemme kokeneet tässä tämän markkinoiden kuumentumisen, joten en minä kyllä jaa teidän näkemystänne. Ja sitten vielä siihen, mitä täällä sanottiin, että, että nämä luottoriskit tavallaan sopeutettaisiin korkotasoon eihän äh, korko ole mikään hinta, vaan se johtaa siihen, äh, että asiakkaan tilanne muuttuu. Jos minun täytyy korottaa äh, korkoja sen vuoksi, että tilanne on heikentynyt, niin silloinhan myös asiakkaan tilanne heikkenee. Mutta muutama kysymys herra Haakerille. Miten pitkälle te näette, että tämä riski ja tämä Äh, epätasapaino IFRS 9 äh, liittyen varsinkin näihin äh, luottotappiomalleihin. Ja tämä, voidaanko tätä siirtymää ensimmäisestä toiseen askeleen hidastaa ja näettekö te riskin siinä, että tämä johtaa siihen, että meillä on samat systeemiongelmat kuin mitä me koimme IAS 39 ja että tappioiden äh, huomioiminen johtaa jälleen siihen, että lama vain syvenee. Ja, ähm, vielen Dank. Äh, Kiitos. Ensin hieman yleisemmin. Aina kysytään, että onko tässä jokin parannus, mutta kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että ainakin fair value äh, taseisiin se ei ole muuttanut tilanteessa paljoakaan. Tämä on suurin piirtein sama yhä vielä. Ja jos katsotaan IFRS 9 ja se on ihan samanlainen kuin IAS 39, niin silloin minä kyllä ihmettelen, mikä tämä parannus oli. Ainoa ero, merkittävä ero, on nimenomaan tämä arvon vähentämismalli, ja ongelma on se, että meillä on tässä tällainen kausaalinen lähestymistapa. Äh, se kuulostaa aina hienolta, mutta tässä on äh, valtava pelitila. Aina voidaan arvioida. Ja tällaiset äh, käsitteet, kuten merkittävä heikentyminen, niin siinä on jo potentiaalia, että hidastetaan kaikkea. Mutta kuitenkin tilanne on niin, että arvon vähentämisessä tehdään aina arvioita. Siitä me varmasti olemme yhtä mieltä. Vain se, koska se tehdään, me tarvitsemme, minusta meidän pitäisi orientoitua tässä periaatteiden mukaan, jonka tämä kaupallinen ajattelutapa on korvannut. Eli se, että meillä on tällaisia sääntöjä, jotka koskevat merkittävää heikentymistä, niin loogisestihan nyt ei ole kovinkaan järkevää edes tarkastella tätä, koska kysymys on siitä, että mikä on tämä velallisen tilanne lopussa, eikä se, mikä se oli ennen ja mikä se on nyt, vaan se, mikä se on lopuksi. Eli pitäisi hieman katsoa tätä kriteeriä, siihen voi puuttua. Se antaa hyvin paljon tällaista mittavaraa ja siinä me lähdetään tällä vanhalla linjalla eteenpäin ja vaarana, vaara tulee aina olemaan. Ja, ja tämä on myös erilainen kuin mitä on väitetty, eli se vaikuttaa aina suoraan tai epäsuorasti riskikäyttäytymiseen. Ja loppujen lopuksi on niin, että aina kun voidaan ohittaa tiettyjä kriteereitä, kuten esimerkiksi merkittävä, ja sitten jos menee huonosti, niin silloin on aina tietty riski, että lähtee hidastamaan tätä prosessia. Kysymys ei ole niinkään siitä, että mitä tehdään kriisissä, vaan kysymys on siitä, että että joudunko siihen tilanteeseen. Ja luonnollisesti, jos ei ole tarpeeksi ähm, menetyksiä tai tappioita tai arvonalennuksia ja DCS, äh, niin onhan se niin, että potentiaalia on yleensä aina ylöspäin. Ja sitten kun tulee kriisi, tilanne, niin silloin putoaa myös korkeammalta. Ja silloin on houkuttimena sen hidastaminen. Toivon mukaan vastasin teidän kysymykseen. Eli kyllä, millä tavalla se toimii kriisissä? No ehkäpä hieman he, vähemmän huonosti kuin IAS 39. Thank you, Sven Giegold. Kiitoksia, Sven Giegold. So, first of all... Ensinnä kiitos tilaisuudesta järjestää tämä kuuleminen. Se asia on tärkeä. Ensin haluaisin tehdä metodologisen huomioon. Mikä meille lainsäätäjän on iso ongelma? Se on se, että teemme lakeja aiheesta, joiden kohdalla on vaikea saada asiantuntija-apua ihmisiltä, jotka voidaan nähdä vapaina turistiriidosta. Yksi eh, edustajamme johti 15 vuotta IFRS Lloydissa, tai toinen taas oli mukana pitkään KPMC, ja nyt hän on mukana Barclays Pankissa, varsin mainekkaassa pankissa en, tämä on mikään henkilökohtainen kysymys, mutta en voi tätä mitenkään arvi, arvioida ja arvostella, mutta kuitenkin tarkoitan sitä, että tällainen aiheuttaa nyt ongelmia. Meillä on kaksi henkilöä, jotka ovat läheisessä yhteydessä EFRAGiin, mutta samanaikaisesti heillä on tällainen ammattitausta ja samassa elimissä on varsin vähän ääniä, jotka ovat riippumattomia siis EFRAGissa tämä aiheuttaa minulle kyllä aika ison ongelman. Tässä sitten toinen kysymys oikeastaan herra Barkoville. G20. Niin kuin herra Vernon sanoi, 2009 G20 julkaisi raportin ja määritteli joitakin kriteerejä, mitä pitäisi tehdä uusille tilinpäätöstandardeille. En halua luetella näitä kaikkia kriteerejä, mutta ensimmäinen on se, että vähennetään monimutkaisuutta tilin päätös standardeissa koskien rahoitusvälineitä. Nyt joutun kä- puhumaan Saksaa. On that matter in 2000... Näin hän kirjoitti vuonna 2014. Alun ähm, tavoite ja se monimutkaisuus, mitä oli näissä rahoitusinstrumenteissa, siitä tuskin puhutaan tänä päivänä. Mr. Baku, could you please... Herra Baku, voisitteko kommentoida tätä kysymystä? Onnistuuko G20 itse asiassa saamaan aikaan? Siis onnistuko IFRS 9 saamaan aikaan tämän te, te, tekemään tämän G20 tehtävän herra Haken selvän ehdotuksen suhteen, että tämä voidaan hyväksyä, mutta varatkaa hiukan omaa tilaa itsellä. Voisitteko hiukan täsmentää, mitä tästä pitäisi itsellä tavallaan kaapia tai varata ja miksi kiinnitte huomiota juuri tähän puoleen? Thank you. Please. Thank you. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On aina vaikeaa vastata tämän kaltaisiin kysymyksiin, mutta G20 hän pyysi, että rahoitusvälineiden mutkikkuutta vähennettäisiin. Se oli tietysti hyvä pyyntö, mutta se ei ollut syy sinään Tämä koko hanke täytyy, sitä täytyy tarkastella yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Ja kun ISP aloitti tämän hankkeensa jo ennen kuin G20-pyyntö tuli, niin uudesta standardista oli jo olemassa tällainen sinikopia noin 14 sivun pituinen. Se kuitenkin kasvoi kasvamistaan, koska uusia huolenaiheita ilmeni ja nyt meillä on aivan uudenlainen malli, ja pankit eh, tuntuva, tuntevat tuntevaan sen valvonnan näkökulmasta, mutta tätäkin täytyy vielä laajentaa. Eh, itse en sanoisi, että mutkikkuutta on eh, käsitelty riittävästi, mutta kysynkin, voidaanko sitä koskaan käsitellä riittävästi. Kun puhutaan rahoitusvälineistä äh, ja standardeista, jotka ovat, äh, siis näitä välineitä koskevista äh, standardeista, jotka ovat 20 sivua pitkiä, niin siteeran henkilöä, joka sanoi, että jos on lukenut IFRS 9 yksikön ja väittää olevansa tilinpäätöstä kirjanpitoasiantuntija, niin luultavasti puhuu pötyä. Ja toisaalta, jos rahoitusvälineestä kirjoittaa vain 20 sivun verran, niin ei ole ymmärtänyt mitään. Niin, niin, niin, mutta nyt se on 20 sivun mittainen ja pitempikin, eli siitä on tullut mutkikkaampi, eikä vähemmän mutkikas. Oletteko samaa mieltä? Kyllä, olen samaa mieltä, mutta en minä nyt tarttuisi tähän 20 sivun lisäykseenkään. Ehkä voimme olla yhtä mieltä siitä, että 500 sivua on liian pitkä ja oli se sitten 500 tai 520, niin olisimme edelleen samaa mieltä, että se on liian pitkä. Äh, Nikola. Kiitoksia. Nikolas, pyysit puheenvuoroa äh, nopeasti. 30 seconds. Um, two points. Um... Kaksi asiaa tai ehkä yksi tästä eturistasta kysymyksestä. Herra Kama otti sen esille ihan oikein. Niin kuin herra Gigolkin, niin on helppo kommentoida tätä henkilönä, joka en, en ole koskaan ollut tässä suurissa tilinpäätösyrityksessä sekä Brookle eh, instituutti ja tämä toinen taho, jossa toimin, ovat varsin riippumattomia. Olen kiitollinen voidessani osallistua tähän keskusteluun, koska mielestäni tässä ei pitäisi puhua vain tilinpitäjien kesken suljetussa piirissä. Myös Efrakissa tietysti tällaista on ja keskustelua tietysti näistä kysymyksistä käydään ja vilkkaasti vielä. Kyllä tämä on ongelma, että IASV on liian riippuvainen suuresta neljästä rahoituksellisesta ja tämä on yhkä isoimpia vikoja, joita vielä ei ole käsitelty, mitä tulee järjestön rahoittamiseen ja hallinnointiseen mutta mitä tulee IFRS 9, siitä varmaan voidaan kuitenkin esittää niin hyviä argumentteja, että MEPit pystyvät perustamaan päätöksensä faktoihin. I don't see Barbara. Kiitoksia Barbara Kappelia, en näe, joten Solahan, saatte puheenvuoron. Uh, Mr. President, uh, my question now... Herra puheenjohtaja, Minun kysymykseni on kommentti tai kysymys ihan miten haluatte. Minä olen hieman pettynyt siitä vaikutuksesta, että IASB toimi hyvin ja kauan ennen IFRS 9. Sekä IASB että FRAC ovat hyvin eh, heikkoja kun ne tekevät esimerkiksi vaikutusten arviointia. Olen nyt yrittänyt löytää jotain lukuja, mutta ne ovat sellaisia arvioita, joita ei voi käyttää minään perustana. Siksi kysynkin, uskotteko te, että IASB pitäisi huomioida myös vaikutusten arvioinnit koska Euroopan parlamentissa me olemme tottuneet siihen, että kaikista asetuksista tehdään vaikutusten arviointi. Thank you. Kiitoksia kovasti. Sitten Ashley, olkaa hyvä. Try and respond. Yrittäisin vastata tähän viimeiseen kohtaan. En ehkä välttämättä täysin vakuuttavasti, mutta olen sitä mieltä, että mikä tahan, minkä tahansa vaikutusarvion ö, täytyy pyrkiä pyrkiä ymmärtämään vaikutuksia kvantitatiivisestikin. Jos kvantitatiivisesti halutaan pohtia, millainen, millainen jokin tietty malli on, niin sitä voidaan kvantitatiivisesti kyllä arvioida, mutta ei voida ymmärtää, miten ihmiset vastaavat siihen. Todellinen ongelma sekä IASPssä ja EFRAGissa on, ja EFRAGhan on yrittänyt saada pankkiyhteisön erityisesti tekemään kvantitatiivisia analyysejä, on se, että sellaista ei ole. Ja syy siihen, miksi sitä ei ole, on se, että standardin toteuttaminen ei tule olemaan helppoa. Eikä se ole asia, että nappia painamalla alkaa suoltua lukuja. Mm, meillä esimerkiksi Barclaysissa on hanke, jossa on noin 250 henkilöä kahden ja puolen vuoden ajan toteuttanut IFRS-yhdeksikköä. Se on tämä ongelman mittakaava. Näissä oloissa on erittäin vaikeaa tehdä mitään muuta kuin tuottaa ää, aika korkealentoisia skenaarioita vaikutuksista. Se on, se on ongelma. Ei minä tässä kauheasti, kauhean kauheasti voinut teitä auttaa, mutta ei tässä helppo ole olla avulias. Any other? Kiitoksia. Haluaisiko joku vielä lisätä jotain? Haker? Ja, so einmal ist ja... ja kysymys, äh, Gigolin kysymys on vielä tavallaan avoin, mutta haluaisin puuttua muutaman asiaan, jota täällä on juuri sanottu sekoitetaan aina se, että me elämme monimutkaisessa maailmassa jos, ja jossa finanssiteollisuus toimii on todella monimutkainen, mutta turha nyt uskoa, että se voitaisiin ratkaista monimutkaisilla standardeilla ja että sitä ylipäätään kannattaa käsitellä monimutkaisin standardein. En nyt halua tässä lähteä HGBtä mainostamaan, mutta jos katsoo, niin muutamalla sivulla siinä on määritelty kaikki finanssivälineet, eh, instrumentit muutamassa kohdassa. Mutta eh, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mielipiteitä olisi monenlaisia. Pitäisi kuitenkin miettiä uusiksi sitä, koska täällä viitattiin intress, eh, eturistiriittoihin ja IASB, hen joka on tällainen suurten yritysten yhdistymä. Ja, ja ne tulevat ajattelutavan yhdestä ja samasta puusta. Ja herra Gigoldin kysymykseen minä kirjoitin artiklassa 2009 käsittelin näitä oikeita arvoja, fair values, Kiikolt kysyi, mitä pitäisi tehdä? Nyt minulla on tässä ongelma, jos minä nyt sanon, että älkää hyväksikö standardia, niin toki minä näen sen ongelman, että tämä standardi on ollut käsiteltävänä viisi vai kuusi vuotta ja että yritykset ovat ostaneet itselleen asiantuntijoita, jotka ovat jo muuttaneet ATK-järjestelmiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kuitenkin tämä projekti on hyvin lähellä katastrofeja. Sitä voisi oikeastaan verrata Berliinin lentokentän rakentamiseen. Ja te kysyitte, mitä pitäisi tehdä? No, tässä luvataan ja sitten muutetaan jotain, mitä tulee tähän fair value-taseeseen, äh, niin siinä on ihan sama tilanne. Ja ottaako oikeuslaitos itsensä äh, vakavasti, jos puhutaan äh, demokraattisesta menettelystä, joka on epäonnistunut? Eikä kukaan menetä yöuniaan, vaikka tätä ei tulisi tämä fair value äh, tase siinä sen, sen tarkoituksena, että kaikki äh, finanssivälineet otettaisiin IFRS 9 äh, ja että esimerkiksi maksuvirrat olisivat fiksoituja. Eli oli sitten kysymyksessä sitten voitto- tai tappio taseista mutta voisi katsoa, miksi näitä osui os, os, osia ää, osakeyhtiössä, miksi tällaisia ää, pääomainstrumentteja pitää arvioida fair value-mekanismin kautta. Mitä argumentteja tälle on? Ja arvon vähenemisessä siitä minä sanoin jo aikaisemminkin, että siinä täytyisi olla tällainen periaate, lähe, periaatteinen lähestäytymistä tapa eh, yritykselle ja kuluttajalle, koska eh, nehän työskentelevät myös tiettyjen eh, periaate, periaatteiden pohjalta. Kuten jo sanoin, yksittäiset luotot, jossa on kysymys esimerkiksi odotetuista tappioista, en tiedä, ne, millä tavalla niitä voitaisiin arvioida aikaisempien pohjalta. Eli siis meidän pitäisi muuttaa tätä arvon arviointimallia ja sitten fair value pitäisi ottaa kokonaan pois. Thank you, Pervanche Perez. Pervanche, olkaa hyvä. Um, merci beaucoup. Moi, je voudrais, uh... Kiitoksia. Haluaisin nyt kysyä herra Andres Hakenilta, koska te arvostit tätä asiaa tavalla, jonka tunnen varsin hyvin, olen aina kuullut tätä samaa ja aika pitkän aikaa, mutta tässä ei ole kyse siitä, miten IASB toimii ja miten näitä standardeja tehdään, vaan onko tämä kysymys, joka tässä meille esitetään, mitä tehdään tälle vastaukselle, jonka IASB on esittänyt. Mehän arvostelimme tässä tiukasti tätä fair value käypä arvokäsitettä. käsitettä C-väliykysymyksessä ollaan pysytty ihan samassa tilanteessa, joten kysymykseni kuuluu, pidättekö te parempana sitä, että pidetään kiinni IAS 39 ja unohdetaan lopullisesti IFRS 9, jos ollaan tällaisessa binaisessa vaihtoehtotilanteessa. Mitä te vastaatte? Onko teistä parempi, että palataan IAS 39? Sitten kysymys Nikola, Nikola Veronille. Miten voi sanoa, että pidetään kiinni käyvästä arvosta IFRS 9, kun minusta juuri tuntuu, että tämä monimutkaisuus tässä oli vain pahentunut kolmassa luokassa, jotta osittain tai pitkälti eh, irrat, ir, ir, ir, eh, irrottauduttaisiin tästä markkina-arvologiikasta, jonka mukaisesti emme halua, että se koskisi koko pankkijärjestelmäämme. Thank you. Kiitoksia. Ensin Haaker, olkaa hyvä. Aikaa ei ole paljon. Vielen Dank. Ähm, Kiitos. No, tämä kritiikki Fair Valuesia vastaan on paljon vanhempi. 1800-luvun puolivälistä lähtien jo, eli siis äh, äh, historia toista. No, Fair Value, mitä tässä haluaa tehdä? Minun ehdotukseni, jos nyt ihan tekisin tällaisen radikaalin ehdotuksen, niin te varmaan huomasittekin jo, niin eh, en hyväksy tätä kokonaispakettia. Tämä on jo pitkän aikavälin kysymys. Mutta jos kysytte, mitä tehdään lyhyellä aikavälillä, jos ei toteuteta IFRS 9, niin silloin on tämä IAS 39 ja ehkäpä niitä osia, tai jossain samoja osia kuitenkin kuin IFRS 9. Jos olisi mahdollista poistaa tiettyjä osioita ja sitten voitaisiin IASBn kautta sitten tuoda esiin se, että haluamme toisenlaista säätelyä ja jos ei se sitten toimi, niin sitten täytyy miettiä tätä standardien asettamisjärjestelmää. Pitäisikö olla standardien, toimiiko tällainen standardien asetus, mutta tämä on pitkän aikavälin tapahtuma ja lyhyt, lyhyellä aikavälillä pitää ensin katsella missä ongelmat ovat ja missä niitä ei ole ja voidaanko kaikki hyväksyä tällä tavalla. Yes, actually the question was if you could... Niin, kysymys kuului, jos voidaan <clears throat> valita joko 36 tai 90, niin kumpi valittaisiin, se oli siis kysymys. Ähm, niin, te puolatte ehkä jotain muuta mallia. Mutta Nikolas Veron, te saatte nyt puheenvuoron. I apologize for this, but I didn't... Pyydän anteeksi, mutta en täysin ymmärtänyt tätä kysymystä johtuen ehkä tulkkauksesta. Pyytäisin Rova Beresia toistamaan tämän. But, um, Mr. Hager said... Mr. Hager sanoi, että IAS... Y- jossa vielä pidetään kiinni tästä käyvästä arvosta, tai myös tässä IFRS-maassa pidetään tästä kiinni. Oletteko samaa mieltä? It appeared from, uh, the niin osakkeiden arvo ei ole IASn puitteista kadonnut, kun puhutaan rahoitusvälineistä. Ei sitä ole eliminoitu. Ja se pysyy, ei se mikään huono piirre ole, koska me tarvitsemme myös markkina-arvolaskentaa, jotta vältämme pankkien manipuloinnin ja meillä nyt on ollut jo kahdeksan vuoden finanssikriisi Euroopassa ja tiedämme, että on ollut pankkiireja, jotka kätkivät tappionsa. Eli meillä on kokemusta tällaisesta aina vuodesta 2008 ja 2009 alkaen. Ja me tiedämme, että ongelma ei ole ollut reilu arvo, vaan ongelma on ollut se, että pankkiirit ovat kätkeneet tappionsa. Ja ensimmäiseen kysymykseenne liittyen Peres kommentoisin sitä, että Kaikkihan olemme yhtä mieltä siitä, että IAS ei salli niin kutsuttuja karv innejä e, Kysymys, kysymyksenä kuuluu, salliiko se niin kutsutut karv-autit. No, se tulkinta, jonka komissio on antanut näistä karv-auteista, on aika herkkä tai hatara. E, siitä en sano mitään, onko se hyvä vai huono asia. Minä vain totean tässä faktan, kun olen asetusta lukenut. Mutta palatakseni vielä käypään arvoon se on, on tietysti hyödyllistä, että IAS-asetuksen e arvioinnin yhteydessä, jonka komissio toteutti viime vuonna, toteutettiin syvällinen kirjallisuuskatsaus fair value-laskennan vaikutuksesta kriisiin. Ja suosittelen, että MEPit silmäilevät tätä asiakirjaa se on myös arviointikertomuksen liitteenä. Se on erittäin hyvä asiakirja. Se antaa aika hyvän katsauksen siitä, mitä ihmiset, kuka tahansa, missä tahansa on sanonut tästä asiasta. Ja siellä on aika paljon näyttöä siinä, siitä, että fair value-laskenta ei ole syypää kahdeksan vuoden kurimuksemme. Kiitoksia kovasti ja nyt antaisin puheenvuoron Haakkerille. Mutta ensin sitten kysymyksen teille minäkin. Olen ymmärtänyt, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että meillä on vakuutusalalla ongelma, koska ei ole yhteensattumaa se, että uusi IFRS nelosen voimaantulo aiheutti tällaisen kohtaanto-ongelman. No, meillä on yksi ratkaisumalli. Eli että emme ota huomioon ulkomaisia vakuuttajia ennen kuin toinenkin osio astuu voimaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on ovat tällaiset suboptiot, alaoptiot siitä pääoptiosta, eh, johon tietysti kaikkien täytyy kiinnittää huomiota. Eli jakaisimme tämän ongelman ikään kuin osiin. Ja ymmärrän, että on luultavasti totta se, tämä käypä arvo tai fair value ei ole yksin syypää pankkisektorin kriisiin, mutta sillä on saattanut olla jonkinlaisia prosyklisiä vaikutuksia. Sitä onkaan vaikea kiistääkään. Ymmärrän myös että tässä yhteydessä olemme ottaneet askeleen eteenpäin, emme takapakkia. Ja aiemman standardin ylläpitäminen ei olisi ollut kauhean hyvä ratkaisu myöskään niiden mielestä, jotka kritisoivat. Nikolashan sanoo, että tämä fair value on täysin optimaalinen, sillä ei ole mitään tekemistä kriisin kanssa. Eli kysymys kuuluu, että jos me lähdemme eteenpäin, niin miten voimme sitten ottaa vielä lisää askeleita niin, että saamme paremmat arviot ja voimme välttyä porsareijiltä. En minä tässä yritä mitään kompromissia teidän keskenne saada aikaan, koska teidän mielipiteenne ovat niin kovasti keskenään eriävät, mutta onko teidän mielestänne tässä lähestymistavassa mitään itua? Who likes to start? Kuka haluaisi aloittaa? Hacker. wie gesagt, ich habe äh, meine Kritik zum Ausdruck niin, minä toin kritiikkini esiin ja epäilen sitä, että jos, että, että, äh, jos avoimuus paranee, että voitaisiin välttää, välttää tappioita. Tässä täytyy miettiä nyt, millä tavalla toimitaan. Ja kuten sanoin, minä toin esiin kaksi asiaa, joissa voitaisiin tehdä muutoksia. Ja eikä minulla ole siihen enempää lisättävää. Yeah, maybe is a little bit complicated, but Mr. Bar. Thank you. Uh, Kiitos. Haluaisin tarttua tähän ensimmäiseen kommenttiin lykkäämiseen tai päällekkäisyyteen liittyen. Sitten tässä tuli kysymys, ja sama kysymys tuli kuusi vuotta sitten myös vakuutusalalta. He totesivat, että mitä tulee rahoitusvälineeseen, pitäkää mielessä se, että meilläkin on rahoitusvälineitä, mutta ne ovat vain toisella puolella tase ajatelkaa tätä toista puolta taseesta. Mielestäni nyt pidettiin parempana, että voimatulopäivä olisi sama. On nyt hiukan hämmennystä, jota olemme nähneet myös EFRAGin johtokunnassa talotakunnassa, kun kutsuimme edustajia te- vakuutusalalta kertomaan omasta kannastaan ja missä ongelmat piilivät. Ja kaikkein tärkein asia, joka tuli esille, oli volatiliteetti tappioissa ja voitoissa. Jos sitten pitää kiinni pelkästään tästä asiasta, voisi sanoa, että tämä toinen puoli tappaa kaiken volatiliteetin, joten osa keskustelusta liittyy siihen, oliko tämä kokonaiskuva vai onko toisa, muita syitä sille, miksi toinen metodi todennäköisesti on suositeltavampi. Mielestäni meidän pitää odottaa sitä, että IASP esittelee näitä vaihtoehtoja ja ilmeisesti näin tapahtuu jo ihan 10-14 päivässä. Ja sitten katsotaan, onko jompi kumpi niistä tai molemmat jonkinlaisena kombinaationa, auttaisiko se sitä vakuutusalaa henkilökohtaisesti puhuen. Mielestäni on loogisempaa niin kuin teistäkin, että asia siis lykättäisiin, jos nyt tulkitsen teitä oikein, koska Minusta on järkevä kohdata tätä asiaa tavallaan kokonaisvaltaisesti. Ei. Kiitoksia. Ja Ashley. Andreas said. Niin, olen yhtä mieltä Andreasin kanssa. Sen verran kommentoisin vain, että jos ö, huoneeseen laitetaan viisi vakuutusyhtiötä, niin tulee kuusi erilaista näkemystä siitä, miten asiat, mitään lasketaan. Tämä on ihan vanha taloustieteilijöiden vitsi. Kaikilla on eri kannat siitä syystä, että yhtiöt ovat kansallisia, ovat kasvaneet kansallisilla markkinoilla ja tuo, niiden tuotteetkin ovat erilaisia ja niillä on tämän hetkisen standardien kanssa tiettyä laskennallista joustavuuttakin, joten sanoisin, että tällainen yleinen lähestymistapa saattaa toimia joidenkin osalta, mutta ei kaikkien. Ja jos otetaan käyttöön optionaalinen, ei pakollinen järjestelmä, niin silloin on kyllä hyväksyttävä, että tuloksetkin ovat erilaisia. Optional defer. Niin minä puhunkin näistä erilaisista optioista ja niiden tuottamista eroista. Nikolas vielä lyhyesti. Uh, very shortly, Mr. Chairman, obviously. Um... Ihan lyhykäisesti te edustitte minun näkemyksiinä, kuten sanoit, että fair value äh, olisi optimaalinen ja hyvä, mutta ei se nyt ollut minun näkemykseni. Mutta tärkeää on kuitenkin, kun puhutaan fair valuesta ja tavallaan laajennetaan keskustelua tästä ja muistetaan, kuinka monta kertaa keskustelu fair valuesta äh, on jumiutunut pankkiirien käsiin, kun he ovat halunneet johtaa suurta yleisöä Äh, harhaan heidän taseistaan. Yksi esimerkki USAssa. Kaikkein suurin äh, fair poistajan puolesta puhuja oli Martin Sullivan, joka oli äh, AHBn pääjohtaja. Me näimme pari kuukautta myöhemmin, miksi hän niin äh, innokkaasti oli mukana tässä keskustelussa ja minusta on tärkeää muistaa tämä näissä keskusteluissa. En nyt sano, että fair value olisi täydellinen, se on, sitä on mahdollista manipuloida ja se on sen ongelma, mutta ei se nyt ole läpeensä pahakaan. Kiitoksia kovasti. Nyt meillä on aika selkeä kuva. Mielessämme voimme pohdiskella näitä asioita. Euroopan parlamenttihan on toimielin, joka kuuntelee kaikkia, sitten keskustelee, muodostaa omia näkemyksiään. Tehän ette välttämättä puhuneet rahoitusvakauslautakunnasta, vaan eurooppalaisesta systeemisiä riskejä käsittelevästä lautakunnasta. Öm, ähm, otamme tästä vaarin. Kiitoksia kovasti kaikille asiantuntijoille, kaikille tästä kiintoisesta keskustelusta. Me keskeytämme tämän kokouksen nyt viideksi minuutiksi.